Very good. Uh... Hyvää iltapäivää jälleen, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa takaisin tähän kokoukseen. Minulla on suuri ilo nyt viimeistä kertaa toivottaa tänne tällä kaudella sisämarkkinavaliokuntaan Michel Barnier, joka on vastuussa sisämarkkinoista ja palveluista. Me olemme onneksi voineet hänet tervetulleeksi jo monta kertaa tähän mennessä, kun olitte tämän valiokunnan jäsen, vaikka se oli vain lyhyt aika, niin tai ehkä, ehkä jopa palata joskus sisämarkkinavaliokuntaan jäseniksi, sitä ei tiedä. Joka tapauksessa on hienoa, että näin monta jäsentä on paikalla. Hetken kuluttua pyydän Michel Barnieria kertomaan yhteisestä työstämme ja tulevaisuuden haasteista. Voimme myös ö, miettiä menestystämme ennen kaikkea sisämarkkinoiden toimenpidepakettien menestystä. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti kaksi on suurimmaksi osaksi saatu päätökseen meidän osaltamme Michel Barnier varmasti tästäkin puhuu, ja sitten myös digitaaliset sisämarkkinat, niitäkin on saatu vietyä eteenpäin. Nämä ovat tärkeitä asioita. Meidän piti lopettaa 10 yli 6. Varmasti kuulette jo tuolla pullojen ja lasien kilinää ulkopuolelta, mm, joten pyydän, että esität ytimekkäitä ytimekkäitä kysymyksiä, sillä jos myöhästymme, niin silloin meiltä jää tehokasta juoma-aikaa väliin koktailtilaisuudessa. Mm, joka tapauksessa nyt voisin antaa puheenvuoron komission jäsen Michel Barnierille, ja jäsenet voivat ilmoittautua luetteloon. Varmasti kaikki haluavat käyttää puheenvuoron. Panos joka tapauksessa pistää nimet ylös. Joten nostakaa kättä, jos haluatte puheenvuoron. Ja nyt sitten Michel Barnier, ole hyvä. Merci beaucoup. Kiitoksia, kiitoksia Malcolm ja hyvää iltapäivää kaikille teille. Tämä on hyvin erityisluontoinen kokous. Olemme täällä kokoontuneena tämän pyöreän päivän ympärille. Mutta tämä on tietysti hienoa tämän yhteishengen kannalta. Olemme neljä vuotta tehneet yhteistyötä Malcolm, olemme sitä mieltä, että tämä pyöreä pöytä tässä, joka on hyvin eläväinen, kaikilla on oma paikkansa sen ympärillä. Tämä on myöskin hyvin symbolinen pöytä, kun ajatellaan sitä rakentavaa yhteishenkeä, hyvin dynaamista ja myöskin ystävällismielistä henkeä, jossa olemme tehneet yhteistyötä, ei ehkä niin perinteisellä tavalla, ei mitenkään instituutioisella tavalla, vaan pikemminkin sillä lailla, että meillä oli yhteinen, yhteinen henki ja nyt olemme tässä kokoontuneen viimeisen kerran. Haluan kiittää teitä tästä. Haluan kiittää kaikkia teitä ja myöskin teidän avustajanne, jotka ovat tehneet paljon töitä kanssanne mietintöjen parissa ja kaikkea sihteeristön henkilökuntaa myöskin tunnen tämän valiokunnan. Aivan kuten Malkon sanoi, olin täällä jäsenenä teidän keskuudessanne useamman kuukauden ajan ja olin aina hyvin vaikuttunut siitä, että kuinka paljon aiheita tällä käsiteltiin ja kuinka teknisiä nämä asiat olivat. Ja näiden neljän viimeisen vuoden aikana olen ollut täällä teidän komissaarinanne, jos näin voi sanoa. Eli haluaisin todella kiittää valiokunnan sihteeristöä ja tiimiä hyvästä yhteistyöstä ja siitä hyvästä hengestä, jossa olemme tehneet töitä yhdessä. En tiedä nyt löydänkö oikeastaan edes sanoja kuvailemaan sitä, että kuinka tämä henki on minua, minulle ollut tärkeää ja sitä teidän sitoumustamme, kun ajattelette esimerkiksi kahden valiokunnan kuulemista, Ekon ja IMKO-valiokuntien kuule, yhteiskuulemista, siinä tällaista samanlaista yhteistyötä pitäisi jatkaa koska näiden neljän vuoden ajan olemme pyrkineet ottamaan kuluttajia ja pk yrityksiä ja muita toimijoita mukaan sisämarkkinoiden asioiden käsittelyyn koska ihmisillä on sellainen ajatus että sisämarkkinat oli todella tehty heitä varten. yleensä ajateltiin että markkinat olisi suurille kohdennettu mutta yleensä eun lainsäädäntö on parantanut yritysten ja ihmisten elämää, elämänlaatua ja tämä tunne on hyvin vahva ja tämä on juurikin se EUn, Euroopan henki. Eli todella tällainen proaktiivinen äh, katsaus tässä Tule, tulee, tulen pitämään tai käymään läpi sen, että mitä olemme yhdessä tehneet ja toivottavasti tämä yhteistyö jatkuu. Ja Malcolm pitää sanoa, että tämä valiokunta äh, ei vain odottanut komissiolta tekstiä, vaan te olette todella ottaneet aloitteita ja olette tehneet valiokunta-aloitteisia mietintöjä, jotka ovat olleet hyvin hyödyllisiä ja jotka ovat sitten myöskin mahdollistaneet sen, että olemme voineet saada kansalaisten, kuluttajien ja yrittäjien ammattilaisten kannat kuuluville. En myöskään tässä ole unohtanut niitä aloitteita, joita olemme tehneet yhdessä olemme pyrkineet puhumaan ihmisille parlamentin ulkopuolella erityisesti sisämarkkinafoorumissa krakovassa puhuimme sisämarkkinakysymyksistä ja toivottavasti tämän kaudenkin jälkeen voimme hyödyntää näitä ovia ja ikkunoita kansalaisten ja yritysten suuntaan. Teidän valiokuntanne on ollut kumppani minulle ja haluan vilpittömästi kiittää teitä ja kiittää Malcolm Harbouria, koska minulla on ollut ilo ja mahdollisuus työskennellä hänen johdollaan, joka on erittäin ammattitaidosta pätevää johtoa, erittäin täsmällistä työtä hän on tehnyt. Hän on aina ollut ra rakentava ja haluan vilpittömästi kiittää häntä siitä. No mitä olemme sitten tehneet yhdessä? jotta voisimme saada tai olisimme, olemme pystyneet luomaan ikään kuin lisää sielua sisämarkkinoille ja tuomaan sitä lähemmäksi kansalaisia. Eli sehän on väline, jolla pystymme pääsemään kriisistä. Se on kasvun tekijä ja se myöskin vaikuttaa meidän yhteiseen taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. Kun ajatellaan sitä Mario Montin kuvausta, joka hän esitteli viisi vuotta sitten, hän puhui sisämarkkinoiden väsymyksestä, hitaudesta ja Louis Kresch, teidän entinen kolleganne myöskin loi, laati erittäin tärkeän mietinnön, jossa puhuttiin tästä välimatkasta ja väsymyksestä ja ja eh, riski, on tullut kriisin mukana emmekä ole vielä kriisistä päässyt eli nyt on tullut tällainen tietty nationalismin tunne ja myöskin protektionismia harjoitella eli jokainen ajattelee vain omasta näkökulmastaan omasta puolestaan. Ja teidän valiokunta on innostanut minua valmistelemaan tätä sisämarkkinoiden toimenpidepakettia aloite tuli parlamentista, 70 aloitetta on tullut ja sitten nyt on tullut jo toinen paketti tai toinen vaihe tässä ja ehkä niin kolmaskin on vielä tulossa. Ja tähän liittyy itse asiassa neljä toiminta-aluetta, jota olemme saaneet eteenpäin teidän avullanne ja teidän ansiostanne. Ensinnäkin uudistus, jolla pyritään julkisia hankintoja parantamaan. Tämä on erittäin tärkeää eh, kasvun kannalta, eli pyrimme tehostamaan ja myöskin luomaan eh, parempia toimintaedellytyksiä. Magdalena ja myöskin puheenjohtaja Harbour on ollut mukana. Monet ovat täällä olleet, olleet laatimassa tätä tekstiä, jolla pyrimme yksinkertaistamaan ja saamaan joustavamman ja varmemman, varmemman tilanteen ja saamaan eurooppalaiset säännöt julkisten hankintojen osalta. Ja sitten toinen hanke, jossa on saatu asioita eteenpäin, on julkisten hankkinoiden eh, laskutusjärjestelmä. Longit on tehnyt tässä töitä ja monet varjoesittelijät myöskin. Eli olemme saaneet sopimuksen, jolla pyritään direktiivin menettelyä purkamaan ja sähköinen laskutusjärjestelmä on sellainen, että sillä voidaan säästää jopa kaksi miljardia euroa vuosittain. Ja nythän pyrimme digitalisoimaan julkisia hankintoja. Haluan muistuttaa että kun tarvitaan paljon julkista tai yksityistä rahaa, jotta voidaan investoida, jos me pyrimme digitalisoimaan julkisia hankintoja Euroopassa, niin me säästämme jopa 80 miljardia vuosittain tällä toiminnalla. Ja voimme sitten käyttää tämän rahan muihin investointeihin. Eli olemme hyvässä kehityksessä tämän tekstin osalta tässä tapasin kollegan, hän tietää tämän erittäin hyvin. Me puhumme tästä julkisten hankinnojen välineestä. Erittäin hienoa, että tämän parissa on tehty parlamentissa työtä ja toivottavasti otetaan, nämä teidän tarkistuksenne otetaan huomioon, jotta löytäisimme kompromissin. Tämä oli tämä ensimmäinen aihealue. Sitten toinen aihealue on palvelut ja se, että kuinka voidaan täytäntöön panna palveludirektiiviä. Sehän on saanut aikaan paljon keskustelua, jopa hieman polemiikkaa. Ja se pitää tietysti saada ikään kuin herätettyä henkiin, ei ainoastaan ylhäältä alaspäin Brysselistä sanelemalla, vaan myös, myös kentällä. Ja tästäkin on tullut paljon aloitteita, jotka menevät hyvään suuntaan. Palveludirektiivi. Siinä ollaan saavutettu tiettyjä askelia, jotka vaikuttivat kovin vaikeilta. Ja olemme saaneet tälle tekstille hyvän poliittisen suunnan. Kuransa Bildia haluan ja Malcolm Hudson Altsingia haluan kiittää. Schwabia myöskin. Ja tämä teksti on saanut tällaisen uuden poliittisen merkityksen ja sillä otetaan huomioon, siinä otetaan huomioon, korostetaan palvelu, palvelujen talouden merkitystä nollatoleranssi on otettu myöskin tässä esille palvelujen osalta. Komissiolla on hyvin selkeä kanta. Emme halua, halunneet alavata uudelleen keskustelua tästä tekstistä. Brittiystävät sanovat, että pitää mennä pidemmälle, mutta meidän pitää pyrkiä täytäntöön panemaan ja pyrkiä saamaan se käytännössä toimimaan ennen, ennemmin kuin aloittaa uutta keskustelua. Eli sillä pyrimme parantamaan jokapäiväisiä sääntöjä, tekemään sitä käyttäjäystävällisen ja luo, pyrimme luomaan tällaisen yhden luukun järjestelmän ja myöskin ajattelemaan erityisesti kuluttajia, palvelujen käyttäjiä. Ja myöskin yrityksillä pitää olla sellaisia tai hyvinkin yhdenmukaisia velvoitteita. Seuraavassa parlamentissa monet teistä tulevat olemaan mukana ja jatkavat tätä työtä ja pitää pyrkiä välttämään sitä, että tämä väsymys ikään kuin iskee uudelleen tämän direktiivin osalta. Bernadette Veljö on tehnyt paljon työtä. Constance, Emma, Bujoy, Hylö, Thomas Endel ja muiden kanssa liittyen ammattipätevyyskysymyksiin. Tämä on hyvin konkreettinen kysymys, joka koskettaa miljoonia ihmisiä Euroopassa kansalaisilla. Eli pyritään löytämään hyvä tasapaino kuluttajien suojelun ja toisaalta taas liikkuvuuden välillä. Ja mielestäni olemme tehneet yhdessä hienoa työtä ja ammattilaiset, jotka haluavat liikkua toiseen maahan, voivat hyötyä keveämmistä järjestelyistä ja täten voidaan helpottaa ja nopeuttaa liikkuvuutta. Ja mielestäni löysimme hyvän tasapainon, kun ajattelemme näitä minimivaatimuksia koulutuksen osalta ja myöskin tilapäisten palveluiden tuottamisesta ja siitä, kuinka voimme tällaista pätevyyksien tunnistamista tai hälytysmekanismeja ja turvallisuusmenettelyjä parantaa ja pitää myös hyvin pohtia sitä että kuinka nämä toimenpiteet vaikuttavat käytännössä kentällä ja avoimuus ja vuorovaikutteinen arviointi ovat tässä tärkeitä erityisesti tiettyjen ammattien osalta joilla voimme sitten parantaa kansallisellakin tasolla sitä, että kuinka hyvin saadaan ihmiset pääsevät näihin ammatteihin. Eli on ollut myös muita aloitteita, joissa te olette olleet mukana, joihin teidän valiokuntanne on antanut hyviä kantoja, ehkä joskus kritiikkiä ja tarkistuksiakin. Ja yksi liittyy pankkilainan. Ja tämä pankkikysymys ja teksti on ollut erittäin tärkeä tärkeä teksti meille. Evelyn Gebhardt on ollut mukana. Hän on ollut tässä BRIPS-asiassa mukana ja tuonut nyt erityisesti investointituotteista tärkeää tietoa. Pierre Otoni on myöskin ollut tässä esittelijänä. Eli nämä asiat ovat menneet hyvin eteenpäin ja tämä osoittaa sitä, että tämä sääntely, jota Ekon valiokunnan kanssa on tehty, tärkeä. Se ei koske ainoastaan pankkeja eikä investointeja tai vaikkapa luokituslaitoksia, vaan se koskee myös kansalaisia, joita pitää suojella. heille pitää antaa enemmän tietoja. Heillä yhdeksän eh, miljoonaa Eurooppa on ollut sellaisessa tilanteessa, että heidän on annettu avata pankkitilejä. Tämä ei ole normaali tilanne. Eli siksi tämä rahoitussääntely ja myöskin sisämarkkinoiden rahoituspalvelujen sisämarkkinat ovat tärkeitä, ne koskevat kansalaisia. Sitten kolmas tärkeä osa-alue on ollut PK-yritykset ja erityisesti tuki yrityksille. Tämä on sellainen työ, jota teen yhdessä kollega Tajani kanssa. Ja esimerkiksi riskipääoma, pankkiluottojen saanti ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja kun ajatellaan, tai pyritään myöskin keventämään ja helpottamaan sitä, että pk-yritykset voivat saada lainoja. Eli tällä myöskin pitkän aikavälin investointeja koskevassa kysymyksessä on tehty töitä ja se, sitä vielä pidennetään. No sitten kaksi aihetta, jotka liittyvät tähän uuteen talouteen, jossa sisämarkkinoiden, josta sisämarkkinoiden toimijat ovat kiinnostuneita, kun ajatellaan osallistavaa rahoitusmenetelmää, crowdfunding. Siinä kaksi viikkoa sitten esitin tästä tiedon annon, eli tämän uusi investointimahdollisuus, jossa 400 000 yksittäistä yritystä itse asiassa käyttävät jo tätä crowdfunding, tällaista rahoitustapaa, erityisesti kulttuuri, sosiaalialalla, maataloudessa ja säätiöissä. Olemme päässeet tässä eteenpäin ja eurooppalaista yritys, yrityksen ikään kuin asemaa on saatu edistettyä. Järjestin Andorin tai Tajanin kanssa, teidän kanssa konferenssin Strasbourgissa tammikuussa ja siellä oli 2000 kävijää kahden päivän aikana. Ja kyse, siellä oli seminaareja, tällaisia interaktiivia, osallistavia tapoja keskustella. Ja jotain on todella muuttumassa, kun ajatellaan eurooppalaista taloutta. Eli kun olemme korkealla joissakin asioissa, meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun tulee uusia yrityksiä, uusia tapoja toimia. Ja sama koskee myös kaikkia sosiaaliyrityksiä yleisesti. Tässä konferenssissa ajatuksena oli, että meillä olisi ensimmäinen eurooppalainen strategia. Puheenjohtaja Arbor oli paikalla ja puhuimme tällaisesta sosiaalisesta yrittäjyydestä. No sitten neljäs osa-alue on se, että kuinka sisämarkkinoita voidaan sopeuttaa tällaisiin digitaaliajan haasteisiin. Kröösin ja muiden kanssa teemme töitä tällä alalla ja pyrimme saavuttamaan sellaisen tilanteen, että sisämarkkinat ovat ajan tasalla. 2000-luvulla internet ja muut. Kuluttajilla ja kansalaisilla on paljon odotuksia tällä alalla. Työ ei ole mitenkään helppoa, koska innovaatio kulkee ja muuttuu hyvin nopeasti, joskus nopeammin, paljonkin nopeammin kuin lainsäädäntö. Ja meillä on uudistus, äh, uudistusohjelma 2015-2020 asti. Tämä ulottuu tämä suunnitelma ja kaksi vuotta sitten ehdotin tällaista toimintasuunnitelmaa, jolla voidaan helpottaa internetkauppaa, internetpalveluja. palveluja enkä unohda sitä työtä jota pablo arias severi on tehnyt. sirpa pietikäinen kampus on myös ollut tässä mukana. ja olin todella yllättynyt siitä kuinka ammattitaitoisia päteviä ja ja kiinnostuneita edustajat ovat olleet ja ovat työstäneet tätä sähköisten palvelujen kaupan aloitetta myöskin kuluttajasuojelussa on tehty aloitteita ja esimerkiksi vaihtoehtoinen riidanratkaisu on ollut käsittelyssä ja jatkamme keskusteluja myöskin tietosuojakysymyksissä. Haluaisin mainita kolme tekstiä, jossa on edistytty sisämarkkinoiden alueella. varja kysymys, jossa puhuttiin pakettien lähettämisestä, toimittamisesta ja Rule ja muutkin kollegat ovat tehneet tässä töitä vielä. Ja tämä aloite on esimerkki siitä, että mitä voimme tehdä yhdessä jäsenvaltioiden ja käytännön toimien, toimijoiden kanssa, jotta voimme tukea palveluiden laatua ja myöskin kuluttajien suojelua, kun toimitaan internetkaupassa. No sitten internetpelit, on näitä pelit, Kreutzmann, Fox ja sinne museo, Hule, muut kollegat ovat olleet tässä mukana ja mitään uutta ei välttämättä lainsäädännön ole lisätty, mutta olemme tehneet kans, kansallisvaltioiden jäsenvaltioiden kanssa töitä, jotta voimme paremmin suojella kuluttajia. No sitten viimeinen kohta. Edustaja Vienan on ollut mukana sähköisten maksupalvelujen kehittämisessä. Tämäkin on tärkeä asia, vaikka teidän valiokunta ei nyt muodollisesti vastaa tästä asiasta. Tämä maksupaketti on kuitenkin ollut mukana sisämarkkinoilla markkinatoimissa. Ja toivottavasti se sopimus, joka saatiin aikaiseksi viime torstain täysistunnossa, toivottavasti parlamentti todella uusi parlamenttikin seuraavalla kaudella jatkaa tästä nopeasti ja tehokkaasti. No sitten sääntöjen täytäntöönpanosta ja kehittämisestä. Olin erittäin iloinen, kun kuulin, että että helmi-maaliskuun konferenssit olivat erittäin menestyksekkäitä. Siellä puhuttiin ammattipätevyyksistä. Eli ajatuksena on se, että selitämme, mitä tähän tekstiin haluttiin ottaa mukaan. Ja kuulin paljon monilta teiltä sellaisia kommentteja, että te pelkäätte sitä, että jäsenvaltiot uudelleen aloittavat nämä keskustelut siinä vaiheessa, kun se täytäntöpannaan. Älkää pelätkö tätä mutta pitää tietysti olla varovainen mutta me kyllä valvomme euroopan unionin lainsäädännön hyvää täytäntöönpanoa ja teemme yhteistyötä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa jotta kaikki vastaavat ministerit ovat mukana jotta tämä teksti tulee käytännössä täytäntöönpannuksi parhaalla mahdollisella tavalla mutta todella meillä on nollatoleranssi toleranssi Eli jos lainsäädäntö siirretään huonosti tai ei siirretä ollenkaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, niin meillä on sitten rikkomusmenettelyt, jotka toteutetaan nopeasti. Ja tietysti parlamentti poliisina toimina on myös mukana tässä seurannassa. Erityisesti näytellään, mitä Schwab ja muut ovat halunneet tehdä eurooppaisen ohjausjakson puitteissa. Se on ollut erittäin tärkeää työtä ja Malcolm haluan kiittää vielä tästä uudelleen, koska alussa, kun puhut eurooppalaisesta ohjausjaksosta, niin kyseessä oli tällainen budjettiasia, mutta siitä on hiljattain tullut erityisesti imco valiokunnan ansiosta tällainen muutakin kuin tällainen taloudellinen toimi, ja tämä on mielestäni tärkeää. Joten kiitos jälleen kerran kaikesta työstä, jota olette tehnyt. Kiitoksia puheenjohtaja Malcolmille ja myöskin esittelijöille, varjoesittelijöille, kaikille avustajille, sihteeristölle, ei pidä unohtaa tätä laatua, joka teidän työllänne on ollut ja olen ollut todella etuoikeutettu, kun olen voinut tehdä teidän kanssaan töitä ja saanut teillä tukea. Kiitoksia paljon. Well, thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos tuosta loistavasta katsauksesta. Mainitsitte pää asiat. Meidän puolestamme varmasti voin puhua kaikkien jäsenten nimissä, kun sanon, että me arvostamme henkilökohtaista, henkilökohtaista panostusta tänne kaikkiin näihin asioihin. Varmasti kaikki esittelijät ovat huomanneet, että teillä on kaikki asiat hallussanne. Ja ennen kaikkea on ollut hienoa se, että olette olleet avoin meidän ideoillemme. Puhuitte sisämarkkinoiden toimenpidepaketista. Tämä on idea, joka tuli valiokunnasta ja muitakin on ollut. Te olette edistäneet sisämarkkinoita ja jos miettii näitä pamfletteja, joita meillä on toimistoissa, niin sisämarkkinoiden toimenpidepaketin lisäksi meillä on tuo kymmenen tärkeintä huolenaiheita sisämarkkinoilla ja sitten kuluttajien ja yrityksien oikeudet, sisämarkkinafoorumi ja sen seuranta. Nämä kaikki ovat aloitteita ja olemme, arvostamme tuota energiaa, jolla olette tehneet työtä meidän kanssanne. Myös työnne yhteiskunnallisen yrittäjyyden parissa on ollut, tällä, on ollut uraa uurtavaa. Se on äm, valtava projekti seuraavalle parlamentille. Nyt sitten viisi nimeä on puhujaluettelossa. Luen ne ja sitten voidaan ilmoittautua. Ähm, Kreutzmann, Ryyle, Schwab, Gebhardt. Jäikö tästä nyt ketään pois? Irgoin Peres ja sitten Le Grep vielä. Otetaan kolme kolmen ryhmää, tai, tai kaksi kolmen kysymyksen ryhmää ja yksi kahden kysymyksen ryhmää. Ei ole ilmeisesti muita puhujia. Olisi hienoa, jos voisitte lyhyesti kommentoida. Meillä nyt ei ole rajattomasti aikaa ja voimme jatkaa keskustelua vielä jälkikäteen. Irikojen Peres, ää, Tyler ja sitten Kreutzmann. Kiitos. Haluaisin onnitella komission jäsentä tehdystä työstä ja sitä rakentavasta hengestä ja haluaisin toivottaa kaikkea hyvää seuraavan etappi olisi mikä tahansa. Haluaisin puhua joistakin asioista, jotka huolestuvat minua ja, ja jotka espanjalaiset tällä hetkellä huolestuvat. Tunnette Espanjan, koska olette käynyt siellä äsken. Näitä asioita on kolme. Ensimmäinen kysymys liittyy siihen, että ö, täytetty täysin äh, vaan kysymyksiä. On kysymys äh, siitä monet ovat menettävät säästöjen toinen asia, joka myöskin on tärkeä, joka liittyy siihen, miten euro, euro, Euriboria on manipuloitu. Ajatellen sitä, että jotkut henkilöt ovat pyytäneet äh, myöskin kiinteistölainoja tällaisia. Sitten myöskin PK-yritykset, jotka eivät saa tukea, kun on lukuisen miljardien tuki ja kuitenkin pienet yritykset ja perheet jäävät sitten vaille lainoja, joita tarvitaan. Niin. Tässä puhuitte tästä testistä aluksi, mutta haluaisin vielä ymmärtää paremmin, että mistä oikeastaan täsmälleen tar- puhutte? Siis josta minä puhun on se velvoite, että jos ihminen haluaa ottaa rahoit tällaisen rahoitustuotteen, silloin täytyy pystyä osoittamaan, että hänellä on jonkinlaisia tuntemuksia rahoituskysymyksistä. Minun maassani suurin osa ihmisistä, jotka ovat ostaneet näitä tuotteita, ovat katsoneet, että he eivät ole tällaista testiä selvittäneet. This is a pre-contractual condition or ability to pay. Tämä on siis sopimusta edeltävä ehto ilmeisesti. Seuraavaksi sitten Styler. Commissioner, I, I thought... Kiitos puheenjohtaja ja kiitos komission sen katsauksenne oli sellainen, että mm, se muistutti meitä siitä, mitä olemme saavuttaneet viime vuosina, mutta te sanotte, että kuluttajia kansalaisia pitää paremmin suojella, se on tärkeää puhuitte rahoitusmarkkinoista ja asioista, äm, puhuitte myös euroskeptisyyden noususta. Joskus esimerkiksi Englannissa, jos menee, jos menee pankkiin, niin siellä on seinällä ä, talletus talletussuoja-ilmoitus, 85 000 puntaa tai 100 000 euroa talletussuojaa, mutta tätä ei oteta huomioon, me usein, nämä, tämä suoja tulee Euroopasta ja me tavallaan kansallistamme ää, saavutukset ja yhteisöllistämme epäonnistumiset. Meidän pitäisi kiinnittää näihin enemmän huomiota. Sitten eläkkeet, eläkeehdotuksenne. Mikä on ehdotuksen nykytilanne? Tämä on parlamentin kauden loppuvaihe. Ihmiset ovat huolestuneita eläkkeitä, eläkkeestä, sellaiset ihmiset, jotka työskentelevät ulkomailla ja elävät ulkomailla. Joten ja lopuksi, nyt kun on IMKON viimeinen kokous, miten, mitä seuraajille sanoisitte, miten voisimme IMKON ja EKONin välillä paremmin koordinoida työtä? Seuraavaksi Kreutzmann. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sydämellisesti kiittää komissiojäsen Barnietä erinomaisesta yhteistyöstä viimeisten viiden vuoden aikana. on ollut aina iloinen siitä, että asiat, jotka ovat olleet esillä, on ne voitu yhdessä hoitaa ja myöskin löytää ratkaisuja. Ajattelen tätä kiistetä kysymystä, joka liittyi myönnytyksiin, anteeksi, toi... Käyttösopimus, joka liittyy veteen. Ja voisin puhua myöskin näistä kolmikantaneuvotteluista, jossa tämä asia vedettiin siis pois niistä. Haluaisin myöskin korostaa yhtä asiaa, joka on nyt esillä. On puhuttu tämä internet-uhkapeli. Edelleenkin olen vakuutunut siitä, että, että ilman etuoi eurooppalaista ratkaisuja emme löydä tai saa aikaan tehokasta kuluttajasuojaa. Olipa kysymys sellaisista, että on suojella henkilöitä, jotka ovat peliriippuvaisia tai nuoria ihmisiä, joita suojellaan, tai sitten petokset, jotka liittyvät näihin peleihin netissä, tai varahan pesuun sen torjuntaan. Saksassa on valtiosmyys, joka liittyy näihin uhkapeleihin, joita ei kuitenkaan edelleenkään pantu toimeen, ja komissio on Saksalle antanut aikaa – heinäkuuhun 2014. Miten te näette tilanteen, tätä vieläkään ole pantu toimeen, Euroopan tuomioistuimen päätöksen mukaan se pitäisi panna toimeen, koska viime kädessä on 40 hakijaa ja 20 pitäisi vain sallia. Miten te näette mahdollisuudet, että, että tässä olisi kysymys sopimusrikkomusmenettelystä? Tähän puhuitte sitä, että pidätte arvossa sitä, että myös direktiivit, asetukset, pannaan asianmukaisesti toimeen, että komissio, käynnistääkö komissio sopimusrikkomusmenettelyn? Okay. Uh, I'll invite uh, Commissioner Manu to reply. Nyt Michel Barnier voisi vastata näihin ensimmäiseen kolmeen kysymykseen. Madame uh, Irigoyen Perez. Niin, edustaja Irigoyen Perez muistutti monista ongelmista ja huolista ja myöskin epäoikeudenmukaisuuksista, joka teidän maassanne on tapahtunut, ei ainoastaan teidän maassanne, vaan myös muualla, kun sääntöjä ei ole. Ja joskus tietynlaista vääristymistä ja, ja myöskin valvonnan puutetta on ollut. Tämä ei liity suoraan teidän valiokuntanne, mutta parlamentin jäseninä tämä tietysti vaikuttaa teihin, varsinkin kun menette puhumaan kansalaisille. Eli yhdessä meidän pitäisi ilman minkälaista itse riiton tunnetta meidän pitäisi pohtia ja itse asiassa olemme oppineet myöskin tästä kriisistä kaksikymmentäkahdeksan lainsäädäntöä on ollut käsittelyssäni niin näiden neljän vuoden aikana ja kaikki tuottajat kaikki rahoitusalan toimijat pitää saada valvonnan alaiseksi. onko tämä riittävä? eli kaikki tämä lainsäädäntö ovatko ne ihanteellisia? no eivät ole. ehkä niihin pitää vielä palata niitä pitää muuttaa mutta kuitenkin meillä on tietynlainen rakenne joka ei tietysti ole ihan loppuun viety, koska viimeinen teksti, joka edu, esitin, siitä sitten keskustellaan seuraavan parlamentin ja komission puitteissa ja siinä puhutaan pankkien rakenteellisesta erottelusta. Mutta pankkiunionin osalta meillä on kaikki, kaikki tekstit, jotka on hyväksytty, niin voidaan rehellisesti mielestäni sanoa, että olemme näistä oppineet oppiläksymme ja eh, edustaja erityisesti kun ajatellaan tätä rahoituskysymystä. Emme nyt mene mitenkään tässä taaksepäin, kun ajatellaan näitä testejä ja sitä väärinkäyttöä, jota teidän te- maassanne on ollut, mutta tämä teksti, TRIPS-teksti, siinä on saatu kuitenkin tietyt oppiläksyt läpi, kun ajatellaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia kuluttajia. Ja tämä benchmarking-teksti on vielä keskustelun alla, toivottavasti se saadaan hyväksyttyä Äh, kauden loppuun mennessä mutta äh, espanjassa on miljoonia kiinteistösopimuksia jossa jo tämä tilanne on aivan skandaalinomainen tämä helibor testi tai nämä benchmark kysymykset yleisesti joka esite niillä pyritään Vahvistamatta tätä direktiiviä, joka puuttuu väärinkäytöksiin markkino- markkinoilla. Eli voidaan lähettää vankilaan ne ihmiset, jotka ansaitsevat tulla lähetetyksi vankilaan, eli jotka toimivat ihmisiä ja yrityksiä ja jopa valtioita vastaan. Eli mielestäni olemme tästä oppineet oppiläksymme ja tämä benchmark-teksti toivottavasti saadaan loppuun vietyä nopeasti. No sitten tämä pk yritysten rahoituskysymys on erittäin tärkeä ja tässäkin vastaus on pankkiunioni. Tämä rahoituskriisi ei ainoastaan katkaissut kasvua monissa maissa, vaan se on myös itse asiassa kasvanut sellaisia asioita, jotka ovat alkaneet toimia. Eli haluttiin uudelleen kansallistaa tämä pankkijärjestelmä. Pankit eivät enää lainanneet keskenään ja tuloksena tästä hajautuksesta oli se, että mitä nyt voidaan todeta, on se, että 83 prosenttia saksalaisista yrityksistä, pk-yrityksistä, jotka pyytävät lainaa, saavat melko alhaisin luvuin näitä lainoja, mutta Kreikassa tämä luku on vain 23 prosenttia, Italiassa, Espanjassa myöskin hyvin alhainen. Tilanne ei voi jatkua tällä tavalla. Ja se vastaus, mitä saimme, eh, kun ajatellaan esimerkiksi keskuspankin roolia ja kuinka voitaisiin saada tämä pankkitoiminta toimimaan, niin ratkaisu tässä on pankkiunioni, joka voisi tuoda enemmän yhdenvertaisuutta, yhtenäisyyttä pankkimarkkinoilla – jotta saadaan kurottua umpeen näitä eroja, jotka todella ovat epäoikeudenmukaisia joskus. No on myös paljon muitakin välineitä, joilla voidaan rahoittaa pk-yrityksiä, esimerkiksi väline, jota haluaisin ottaa uudelleen käyttöön varovaisesti, eli nämä avoimuussäännöt. Ei tarvitse varmaan muistuttaa siitä, että minkälaisia vaikutuksia esimerkiksi Yhdysvalloissa on ollut huonosta järjestelmästä, eli pk-yrityksiä pitäisi pystyä, pystyä rahoittamaan, pitää olla hyvä arvo menetelmä järjestelmä. Ja yksi toinenkin ajatus on se, että meillä olisi tällainen järjestelmä, kansallisten järjestelmien lisäksi olisi tällainen vastakirjajärjestelmä, eli Euroopassa ja Euroopan tasolla, ja se suunnattaisiin pk-yritysten hyödyksi ja myöskin innovaatioiden hyväksi. Sitten Steiner otti esille tässä nämä takuuskysymykset. Eli tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan erityisesti alle 100 000 euron talletussuojaa. Eli sillä pyritään ta- takaamaan yhdenmukainen investointi. Tällä hetkellä tehdään 28 kansallisen toimijan kanssa töitä ja nämä kansalliset toimijat itse asiassa tekevät paremmin yhteistyötä kuin mitä olin aikaisemmin tai alun perin komission ehdotuksessa ottanut huomioon. No mitä neuvoja tässä voin antaa? Minulla ei nyt mitään neuvoja tuleville edustajille, mutta ehkäpä sitten lokakuussa seuraajani tästä jatkaa. Mutta yksi avaimista on se, no tietysti yleisesti saatte nämä yhteislainsäätäjän valtuudet perustussopimuksien nojalla, mutta pitää hyödyntää tekstejä, pitää hyödyntää teidän roolia, tehtäväämme myöskin talon ulkopuolella. Pitää tehdä työtä, pitää tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa ja parlamenttien kanssa. Ei ole aina ehkä helppoa meidän puhumaan parlamentin edessä, mutta te olette tavallaan tällaisessa valvojan roolissa. Itse en ole koskaan katunut sitä aikaa, jota käytin täällä ja toivottavasti seuraajani ymmärtää tämän, antaisin neuvon, että pitää hyödyntää parlamentteja, pitää tehdä yhteistyötä ja tämä todella selventää meidän tietämme. Itse asiassa erittäin hienosti meillä pitää olla tiettyjä tavoitteita ja meillä pitää olla strategia. Komission tehtävä ei ole ainoastaan sopimusten vartiointi. Tietysti sitä pitää tehdä, mutta aivan kuten tässä Schwab sanoi aikaisemmin mietinnössä, niin meillä pitää olla nollatoleranssi ja meillä pitää olla tietyt toimintatavat, mutta tämä ei ole ainoa komission rooli. Meidän pitää myöskin helpottaa sopimuksia molempien lainsäätäjien välejä. Meillä pitää olla tietyt strategiat, meidän pitää tarjota strategioita. Ja korvaan tai sijaistan Tajan ja muutama kuukauden ajan teollisuus ja yrityskysymyksistä olemme työstäneet tätä asiaa paljon mutta parlamentin pitää todella painostaa ja pitää ehdottaa myös teollisuusalalla kilpailukykyistä strategiaa. viisi vuotta sitten puhuttiin yhteisestä maatalouspolitiikasta laadittiin tämä politiikka mutta miksi teollisuuden alalla ei toimita tällä lailla? me voisimme käyttää tärkeimpiä sektoreita ja voisimme saada julkisia yksityisiä investointeja tälle alalle, joka on erittäin merkittävä tekijä seuraavan kolmekymmentä vuoden ajan Euroopan eh, kehityksen ajalla. Kiinalaiset, japanilaiset ja yhdysvaltalaiset vievät, menevät meidän edelle. En nyt puhu mistään protektionismista, vaan yhteisestä investoinnista, Sitä, että hyödyntämme näitä yhteisiä aloja ja komission pitää ehdottaa tällaista strategiaa. minun mielestäni tämä on tulevien vuosien prioriteettikysymys komissiolle. eli tämä se mitä halusin sanoa ja kiitoksia e, parlamentin edustajalle joka on tehnyt näiden uhkapelien kanssa paljon töitä. kaksituhatta kaksitoista kun julkaisimme tiedonannon niin sanoin että viisitoista tuhatta internetsivustoa ovat sellaisia jo, joista 85 prosenttia toimii ilman lupia. Ja meidän reaktiomme tähän oli se, että meidän pitää tehostaa hallinnollista yhteistyötä, meidän pitää suojella kuluttajia, meidän pitää kehitellä järjestelmä aivan kuten piratisminkin osalta on tehty, ei haluta mitenkään kriminalisoida nuoria, jotka käyttävät internettiä ja piratituotteita, vaan meidän pitää tarjota edullinen saatavissa oleva vaihtoehto internetissä markkinoilla. Eli kaikki nämä kustannukset, jotka piratismi ikään kuin vie kehitykseltä kasvulta, tulevat hyödynnettyä. Eli meidän pitää antaa vastuuta jäsenvaltioille. Ja minun linjani on tällä hetkellä ollut enemmänkin, että tehdään sopimuksia eikä rajoituksia. Ja haluaisin vielä sanoa, että, että meillä pitäisi uhkapelien osalta saada yhteinen eurooppalainen lainsäädäntö jotta voimme väärin, väärennöksiä vastaan taistella paremmin oli kyseessä sitten urheilu kilpailu tai muut meillä pitää olla sellainen tilanne että saamme alaikäiset nuoret suojeltua. Eli kuten sanoin, minun mielestäni sopimusten tekeminen on tärkeämpää kuin rajoitusten tekeminen ja antaminen. Eli kun ajatellaan, että jotkut käyttävät paljon rahaa näihin peleihin ja me tiedämme, että näiden taustalla saattaa olla mafia ja järjestäytyneistä rikollisuutta ja on myöskin muita pelejä. Tämä on henkilökohtainen kantani, että meillä pitäisi olla lainsäädäntöpuitteista tässä Euroopan tasolla. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon tuosta kattavasta vastauksesta. Seuraavat kolme kysymystä. Varapuheenjohtaja Bernet Vernio, Andreas Schwab ja sitten Heine Ryyle. Merci Malcolm. Et... Kiitoksia Malcolm. Todella on totta, että tämä on meidän viimeinen kokouksemme valiokunnassa oman komissaarin Michel Barnierin kanssa ja meidän kesken myöskin. Ja todella komission jäsen tässä hyvin kattavasti puhui siitä, että mitä olemme tehneet yhdessä viimeisen neljän vuoden aikana. Ja omasta puolestani, ja varmasti monet jakavat tämän tunteen, me haluan sanoa, että olemme tehneet töitä teidän kanssamme siten, että meillä on ollut yhteinen intressi, yhteinen tavoite ja joskus on ollut jotakin tiettyjä eroja toimi, elinten välillä, mutta näistä on päästy eteenpäin. Eli meillä on ollut todella, todella suuri ilo tehdä yh- yhteistyötä parlamenttina ja teidän kanssamme, mutta en ymmärrä, että olemme todella tehneet näin monia asioita. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka edistävät pk-yritysten asemaa, kilpailukykyä, eh, kansalaisia, kuluttajia. Ja on totta, että olemme pyrkineet taistelemaan tällaista väsymystä vastaan, jota kuluttajat, kansalaiset ehkä kokevat sisämarkkinoita kohtaan. Ja tässä pitää kiittää tältä jatkuvaa yhteyttä, joka meillä on ollut teidän kanssamme. Se on erittäin tärkeää. Ja jos ajatellaan tulevia vuosia, niin voisi sanoa, että monet komission jäsenet ja koko kaikki osastot, koska itse ainakin kun teen töitä teidän osastojen kanssa, niin teen töitä myös koko tiimin kanssa. Haluan myös kunnioittaa heitä, he eivät ole välttämättä täällä paikalla, mutta haluan kuitenkin kiittää heitä, koska me olemme muuttaneet työmenetelmiämme ja tämä on mielestäni erittäin tärkeää ja kuinka voisimme sitten taistella tällaista sisämarkkinoiden väsymystä hitautta vastaan. Meillä on vielä paljon vaikeita töitä tehtävänä, aivan kuten sanoitte, on olemassa riski, ja joka e, riski siihen, että jäsenvaltiossa hyvin hitaasti tai huonosti tai ei ollenkaan e, siirretä tai, tai siirtää lainsäädäntöä osaksi kansallista lainsäädäntöä, joten minun mielestäni teidän osastonne, koska hehän jatkavat työtä, me emme ehkä kaikki ole täällä, mutta emme välttämättä ole kaukana. Teidän pitää olla hyvin varovaisia, pitää luoda tätä yhteyttä, vahvistaa tätä yhteyttä neuvoston jäsenten ja edustajien ja osastojen välillä ja myöskin parlamentin tulevien jäsenten ja avustajien eh, kanssa ja välillä. Joten ihan lyhyesti haluan vain sanoa teille, että se ajatus, joka teillä on tällaisesta eurooppalaisesta vastakirjasta, se voisi olla täydennystä sille, mitä me olemme tehneet kansalaisuuskysymyksissä. Olemme luoneet yhdessä tällaisia välineitä ja tämä eurooppalainen vastakirja voisi myöskin olla itse asiassa innovaation ja innovaatiota ja tutkimusta, tutkimusta edistävä asia ja tähän liittyy myös eurooppalaiset pan- patenttikysymykset joista ei ole vielä puhuttu mutta konkreettinen täytäntöönpano on aina vaikeaa joten luotan kaikkiin jotka ovat täällä paikalla imco valiokunnassa ja komission osastoilla jotta voisimme joskus jotenkin päästä näistä kulttuurieroista yli ja todella viedä eteenpäin niitä asioita joita olemme luoneet neljän vuoden aikana. Kiitos. Seuraavaksi Andreas Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Michel Barnier. Minäkin haluaisin tietysti kiittää, kuten tekin, kaikkia kollegoita, mutta ähm, myös EPPn ryhmän kollegoiden puolesta haluaisin kiittää tästä erinomaisesta yhteistyöstä. Olemme saavuttaneet paljon. Minun näkökulmastani ratkaisevat edistysaskeleet sisämarkkinoiden alalla. Äh, niitä on kaksi. Ensinnäkin sisämarkkinoiden toimenpidepaketilla lopultakin saatiin aikaiseksi horisontaalista yhteistyötä sisämarkkinoiden eri elementtien ja toimivallan välillä. 2004-2009 tätä yhteistyötä ei ollut. Tämä horisontaalinen yhteistyö oli sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa ainutlaatuista ja toivon vain, että eri komission yhteistyö yhdessä sisämarkkinoiden hyväksi jatkuu edelleen. Se ei välttämättä ole aina yksinkertaista. Toiseksi on hienoa, että mainitsit äh, termin nollatoleranssi. Tämä sisämarkkinoiden hallinnointi, eli sen valvominen, mitä jäsenvaltiot tekevät EU-lainsäädännöstä, siinä ei pidä käyttää pelkästään nollatoleranssia, vaan tarvitsemme myös strategian, ja enemmän tietotaitoa komissiossa, jotta komissiossa ymmärretään, miten jäsenvaltiot toimivat, miten toimii keskushallinto tai osavaltiomalli, komissiossa, miten voimme saada sinne pätevyyttä, jotta komissio voi todella valvoa asioita. Loppujen lopuksi populismilla on vähän mahdollisuuksia, jos lainsäädäntömme toimii. Ja eh, minulla on muutama epäilys tämän viimeiksi mainitsemani suhteen. Ensinnäkin säännellyt ammatit. Komissio haluaa tarkistella tätä uudelleen. Mitä pitäisi tehdä, jotta sisämarkkinat olisivat avoimempia? Siihen liittyy monia huolenaiheita ja mm, valitettavasti tietojakin puuttuu. Konkreettisesti kysymykseni on, miltä nyt näyttää kansallisten ammattiin, ammattipääsyn sääntelyn, sääntöjen uudelleen laatiminen. Se olisi siis tämä konkreettinen kysymykseni. Kiitos. Thank you very much, Andrew Schwab. Kiitos Andreas Schwab. Seuraavaksi Heide Ryyle. Minäkin haluan kiittää painokkaasti hyvästä yhteistyöstä. Samoin myös haluan kiittää sihteeristöä sekä meidän että teidän työntekijöitänne. Ja kun aiemmin niin sanot käytettyä puheenvuoro. Haluaisin myöskin vihreän ryhmän puolesta kiittää Malcolm Harbury. Hän nyt kuunteli, mutta ehkä hän kuitenkin saa kuulla asia. Tämä on viimeinen kokous. Ja tässä meidän pitää tullakin tehdä selväksi se, että nämä ovat olleet hyvät viisi vuotta ja yhteistyö meidän kesken on hyvin hyvinsä myöskin komission kanssa hyvin, mutta se onnistuu vain silloin, kun puheenjohtaja ja työntekijät komis- ovat valmiita vetämään asioita oikeaan suuntaan. Pieni kommentti vielä. Haluan nostaa teille myöskin kiitokset Itävallan kunnilta. Heidän kanssaan kävin tänä aamuna keskustelua eh, julkista hankinnoista ja siellä oli myöskin paljon epäilyksiä nimenomaan kuntatasolla. On kuitenkin nyt aitoa tyytyväisyyttä nähdään, että asiat menevät eteenpäin, että direktiivi tuo lisää oikeusvarmuutta, lisää joustavuutta ja ennen kaikkea yksinkertaistamista, ja te olitte mukana tukemassa tätä. Mutta olisin puhua, puuttua vielä toiseen kysymykseen, jota puhuitte, nimittäin toimeenpanoon ajattele, mitä herra Schwab sanoi. Monilla alueilla esimerkiksi keskinäinen ammatillisen tunnustaminen on tärkeää, että me ensisijaisesti nyt valvomme toimeenpanon, niin että emme enää ajattele, että välittömästi ruvetaan korjaamaan jotakin, koska nimenomaan keskinäisen ammatillisten pätevyyksien tunnustamisen alueella minä pelkästään sinä aikana, kun olen ollut parlamentissa, voinut nähdä kolme korjausta, ja semmoista aika paljon yhdellä alueella. Sitten kysymys, joka liittyy siihen, miten saadaan aikaan parempaa teollisuuspolitiikkaa, miten voidaan tukea pk-yrityksiä. Minusta luotettava lainsäädäntö, joka myös on voimassa joitakin vuosia, jota ei nopeasti muuteta, olisi tärkeä panos meidän taholtamme siihen, että vahvistusta tapahtuu nimenomaan näissä kysymyksissä. No, Nyt kun pidetään aikataulu mielessä, niin voisivatko Rova Gebhardt ja Rova Le Grip esittää kysymyksen nyt sitten Michel Barnier voisi puhua lopuksi. Rova Gebhardt. Kiitos. No voin jatkaa siitä, mistä, mihin edellinen puhuja jäi. Haluaisin myös kiittää komission jäsen Barnieria hyvästä ja avoimesta yhteistyöstä. Samaa ei voi sanoa kaikesta komission jäsenistä. Nyt olen 20 vuotta ollut Euroopan parlamentissa ja olen nähnyt jo kaikenlaista kaikenlaista vähemmänkin myönteistä. Jos saan antaa neuvon, niin toivoisin, että seuraajannekin on niin avoin parlamentin suuntaa Tämä yhteistyötä työ on sellaista, että me teemme yhdessä Euroopan eteen työtä. Ja toiseksi, ja nyt yritän puhua aivan lyhyesti, Kysymys kuuluu, miten nopeasti uudistuksia pystytään tekemään tässä eurooppalaisessa kehyksessä, niin kuin esimerkiksi tämä palveludirektiivi. Me sanoimme, että emme tee uuden vaan katsomme, että eurooppalaisten, eurooppalaiset säännöt pannaan kunnolla täytäntöön. Eli pitää katsoa tarkasti, mikä toimii ja mikä ei, ja näin voidaan luoda luotettavuutta sekä yrityksille että kuluttajille, kun emme muuta sääntöjä jatkuvasti. Tämä on erityisen tärkeää. Ja toivon, että Euroopan komissio, ja ehkä voitte ottaa tämän mukaan suosituksiinne, tarkastelisi ensiksi eurooppalaisen lainsäädännön vaikutuksia ennen kuin tehdään uutta lainsäädäntöä. Siis joissakin tapauksissa uutta tekstiä laaditaan ennen kuin täytäntöönpanoa on edes saatu päätöksen kaikissa jäsenvaltioissa. Mielestäni tämä on keskeisen tärkeä. Kiitos. Thank you very much. And then... Kiitos. Viimeisenä kysyjänä sitten Rova Le Grip. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission jäsenelle ja pahoillani muille, että ehkä tässä voin toistaa sitä, mitä aikaisemmin sanoin. Haluan kiittää teitä teidän työnne laadusta, työstä, jota olemme tehneet yhdessä. Eli siinä on, olette todella olleet käytettävissä, olette kuunnellut, kuunnelleet meitä ja myöskin täällä IMKO-valiokunnassa erityisesti, joten tämä asenne ja poliittinen asenne on sellainen, joka toivottavasti jatkuu ja joka inspiroi myöskin tulevia komission jäseniä. tämä on hyvää hallintoa, eurooppalaisten asioiden hyvää hallintoa. Haluaisin kiittää teitä myöskin siitä, että teidän osastonne, teidän kabinettinne, että itse olette todella ottaneet sisämarkkinat eurooppalaisen politiikan ytimeen, eli olette todella vahvistaneet uudelleen sitä, sitä toimintaa, jota yhteisessä sisämarkkinatoiminnassa on ollut ja jota todella haluttiin tehostaa ja joka tehostaa myös muita politiikan alojamme. Monet puhujat tässä sanoivat jo itse asiassa paljonkin asioita, joita en halua nyt mitenkään erityisesti kysyä mitään. Haluaisin vain henkilökohtaisesti tässä teitä kiittää ja itse olen hyvin erityisessä asemassa tässä imco valiokunnassa koska kun teidät nimitettiin ja kun tulitte komissioon, minulla oli mahdollisuus itse tulla tänne parlamenttiin töihin ja tulla tänne imco valiokuntaan töihin, joten tässä olemme tehneet yhteistyötä. Olen siitä erittäin iloinen ja ylpeäkin. Pieni henkilökohtainen kommentti vielä. Tulevina vuosina kansalaiset ja yritykset todella odottavat Euroopan unionilta sitä, että pyrimme yksinkertaistamaan lainsäädäntöä, yksinkertaistamaan sääntelyä Euroopan tasolla ja myöskin vakauttamaan E oikeuskysymyksiä joten tällaista yksinkertaistamista ja vakauttamista todella tarvitaan eurooppalaisissa standardeissa ja samalla pitää tehdä töitä sisämarkkinoiden alalla ja pitää muistaa se, että tavoitteena on todella keventää, yksinkertaista ja vakauttaa tilannetta. Kiitos. Good. Well, thank you very much. Kiitos paljon ja kiitos, että eh, muistutit, että sinähän oletkin um, Michel Barnierin seuraaja, jolle tehnyt siitä lähtien kovasti työtä. Nyt sitten komission jäsen ehkä voisitte vastata kysymyksiin ja pitää loppupuheenvuoron. Kiitoksia. Kiitoksia. Olin todella iloinen, kun minusta tuli komission jäsen 2010 helmikuussa. Ensinnä komission pyynnöstä, mutta myöskin siksi, että annoin tässä kollegalle paikan, joka oli seuraavana luettelossa, joka on ollut aktiivinen toimija. Täällä olen iloinen siitä. No sitten Benanet Jöli vastasi myöskin Schwabia ja muille. Haluan tietysti vastata tässä. Kaikki te neljä otitte esille tämän tekstin täytännönpanon panon Eli tämä vastaus ehkä on tavallaan teille kaikille. No ensin tästä nollatoleranssista vahvistan sen, että jäsenvaltiot ovat ehkä edistyneet tässä sisämarkkinoiden lainsäädännön täytäntöönpanossa ja nyt on vain kaksi jäsenvaltiota, Belgia ja Puola, jotka eivät ole vielä päässeet tähän yhden prosentin tavoitteeseen. 0,6 on Euroopan unionin keskiarvo viisi on ollut tavoitteena. Malcolm on ehdottanut, että tämä otetaan käyttöön tässä sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa. Tämä oli toi kunnianhimoinen tavoite. Ja e, sisämarkkinoilla päästään e, kohti näitä kunnianhimoisia tavoitteita. Meidän pitää tulla pystyä saamaan sisämarkkinat sataprosenttisesti toimimaan. Ja puhuitte tästä taulukosta. Eli tämä äh, taulukko on erittäin tärkeä. Siinä näkyy nämä puutteet. 0,5 äh, prosenttia on ollut tämä historiallinen lukema ja on jo lukemia, jotka ovat sen alapuolella. Eli näemme, että edistystä on tapahtunut, mutta pitää kuitenkin olla vielä hyvin valppaana. No sitten näistä ammattipätevyyksistä ja säädellyistä ammatteista. Tämä molemminpuolinen vastavuoroinen arviointi ei pitäisi olla mitään esteitä päästä tiettyihin ammatteihin tai ammattien toiminnassa ei pitäisi olla esteitä, kun ajatellaan kaikkia rajoitteita, joita tietyssä ammatissa on, tietyn ammatin harjoittamisessa on ja mitä palveludirektiivin puitteissa voidaan tehdä. Nämä asiat otettiin tiedonannossa lokakuussa 2013 huomioon ja mitä sitten voimme tältä vertaisarviolta odottaa? No tavoitteena on se, että tämä olisi julkista ja avointa, eli tarvitsemme täyden avoimuuden niissä ammateissa, joissa jäsenvaltiot vaativat erityisiä ammattipätevyyksiä. Andreas Löpäitä tämä avoimuus ja tämä vertailtavissa vertailtavuus ovat tärkeitä ja joillekin esteille ei ole todella mitään perusteita. Kyseessä on vain protektionismi, eli siten nämä esteet saataisiin toivottavasti nopeasti poistettua. Ja ase- ja myöskin sääntelyä pitäisi uudistaa jäsenvaltioissa ja pyysimme että jokainen jäsenvaltio tutkisi niitä esteitä joita ammattiin pääsyssä on vielä ja tämän vertailun puitteissa tätä on pyydetty en voi vielä tuloksista paljon sanoa mutta e, ilmoitamme kyllä parlamentille ensimmäisistä tuloksista kun saamme tästä tästä tuloksia ja näemme, että miten perusteltua tai ei perusteltua tämä äh, sääntely on. No aivan kuten edustaja sanoi, tällainen horisontaalinen kuuleminen on erittäin tärkeää. Meillä pitää olla tällainen tulostaulu, jossa näkyy, että miten nämä esteet toimivat ja mi- miten täytäntöpano on tehty. Ja tämä pitää olla vastavuoroista. Ja on erittäin tärkeää, että seuraava parlamentti myöskin voi olla mukana tässä ikään kuin pilottihankkeessa sisämarkkina, sisämarkkinoiden osalta. Ja mitä tulee sitten julkisten hankintojen direktiivin, itse olen ollut alueellisella alueellisen toiminnan johdossa monen 20 vuoden asian näin, että kuinka julkiset hankinnat Euroopan tasolla ovat vaikuttaneet pieniin, toimijoihin, to, pieniin toimijoihin koska se on ollut tällä 30 prosenttia, tai ollut, osuus on ollut 30 prosenttia hinnoista, joten kun ajatellaan innovaatioita esimerkiksi, muistan, että edustaja tästä esitti minulle kysymyksen, tämä vaikuttaa innovointiin, myöskin ympäristön suojeluun ja muihin, eli meillä pitää olla oikeus, oikeudellisesti turvattu tämä, tämä asema. Emil, otin huomioon teidän ehdotuksenne. Evelyn. Eli pitää todella pystyä arvioimaan tätä lainsäädännön täytäntöönpanolla ja jotta se voidaan tehdä niin pitää tuntea tämä lopullinen teksti oli kyse sitten julkisista hankinnoista tai muista on vaikea arvioida ennen kuin lopullinen teksti on tiedossa koska lopullinen teksti on yleensä hyvin erilainen tästä alkuperäisestä ehdotuksesta mutta tällainen arviointi ja vaikutusten arviointi on tärkeää ja myöskin vuoropuhelu kumppaneiden kanssa on tärkeää. Sitä olemme tehneetkin esim. näiden julkisten hankinnoiden osalta, muiden toimintojen osalta. Se on erittäin tärkeää, jotta voidaan myöskin suunnata tekstiä oikeaan suuntaan. Eli haluaisin kiittää teitä Sitten Kostas Le Gripin kommentti sisämarkkinoista. Sehän on syy, miksi olemme täällä, ja se on se peruspohja eurooppalaisille hankkeille itse asiassa. Ja sisämarkkinoiden paradoksi on se, että tämä rahoituskriisi, talouskriisi, joka on käynnissä, se on itse asiassa tehnyt sisämarkkinoista ensimmäisen kriisin mahdollisen uhrin, koska kun ajatellaan populistiliikehdintää siihen liittyy protektionismi ja kaikki ajattelevat vain omia etujaan ja siten sisämarkkinat kärsivät ja samanaikaisesti sisämarkkinat ovat ensimmäinen etu ensimmäinen väline jolla ensimmäinen mahdollisuus jolla päästään kriisistä ulos eli jos sisämarkkinat toimivat paremmin niin löydämme joitakin kasvun mahdollisuuksia jos ajatellaan vaikkapa vientiä ja yhteisön unionin sisäistä vientiä. Meidän pitää panostaa sisämarkkinoiden toimintaan ja siksi tiimini kanssa olen pyrkinyt vahvistamaan sisämarkkinoita, jotta se saisi myöskin konkreettisemman ikään kuin kosketuksen kansainvälisiin pk-yrityksiin ja muihin. Eli hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, hyvä puheita ei ehkä voida olla täysin tyytyväisiä, mutta kun ajatellaan nyt tällaista arviointia, väliarviointia ja pohditaan sitä, mitä olemme tehneet yhdessä, on paljon vaikeuksia, paljon kärsimystä ja työttömyystä. Emme voi olla täysin tyytyväisiä sataprosenttisesti, mutta jos nyt, kun nyt tässä viittasin näihin asioihin, joita olemme vieneet eteenpäin, niin se odottaa sen, että Eurooppa on hyödyllinen ja me olemme tuoneet edistystä. Me edistämme ihmisten elämää ja tämä on todiste ja tämä on erittäin tärkeää tulevassa vaalikeskusteluissa. Ja komission osa, äh, valiokunnan, IMKO-valiokunnan suuntaan haluan esittää paljon kiitoksia. Te olette edistäneet sisämarkkinoiden toimintaa ja myöskin oikeuden yksikön on ollut erittäin tärkeä. ja muutkin osastot, joiden kanssa olen ollut tekemisessä neljän vuoden aikana ovat olleet erittäin merkittäviä tekijöitä. Kiitos. Well, Michel Barnier, thank you. Kiitos Michel Barnierille loppupuheenvuorosta ja siitä, että näin energisesti ja visiolla päätitte tämän viiden vuoden kauden. varmasti seuraavassakin valiokunnassa vielä tämä muistetaan. Nyt meillä on minuutti vielä aikaa, joten ehkä käytän vielä tämän viimeisen minuutin muutamiin huomioihin. Haluaisin erityisesti muutamia ihmisiä kiittää. Minua rohkaisi tuo sinun, äh, sinun mietintäsi siitä, miten esimerkiksi ähm, vastavuoroinen ammattipätevyyden tunnistaminen tullikoodeksi ja standardi, miten näissä, miten näissä kaikissa asioissa olemme edistyneet. Muistan hyvin tuon ensimmäisen kokouksen, joka meillä oli yhdessä. Äh, siihen osallistui osallistuvat minä ja koordinaattorit. Haluaisin erityisesti kiittää koordinaattoreita. He ovat avainhenkilöitä missä tahansa valiokunnassa. Me sovimme strategiasta yhdessä, visiosta, miten haluaisimme tehdä työtä ja miten voisimme ennakoida, ennakoida lainsäädäntötekstejä ja miten voisimme tehdä yhteistyötä komission kanssa. Teidän arvostuksenne on tärkeää. Toivottavasti seuraava imco valiokunta voi tehdä myös tällaista yhteistyötä, mutta toivottavasti muutkin valiokunnat tekevät niin. Me olemme sillä tavalla, jolla olemme hoitaneet nämä monimutkaiset lainsäädäntöehdotukset, olemme osoittaneet, miten tärkeää tämä sitoutuminen on. Totta kai tämän eteen on tehty paljon työtä, haluaisin panosta ja hänen edeltäjäänsä ja koko sihteeristöä kiittää. He, he ovat todella pätevää porukkaa ja heidän kanssaan on hyvä, mukava tehdä työtä. Ja nyt tietysti haluaisin kiittää myös poliittisten ryhmien neuvonantajia. Neuvonantaja on tuolla salin toisella puolella ja tietysti haluaisin kiittää myös avustajia. Kaikki ovat tehneet yhdessä työtä ja varmasti monet ovatkin työn parissa ystävystyneet. Haluaisin kiittää komission jäsentä ja tiimiä, hänen tiimiään Tämä on ollut todella monipuolinen, lahjakas ja mielenkiintoinen ihmisryhmä ja minulle on ollut todella arvokasta aikaa tehdä tätä työtä teidän kanssa. Niin tässä siis loppupuheenvuoroni. Nyt me voimme siirtyä yhdessä kokteetilaisuuteen. Komission jäsenkin voi jäädä paikalle. Mm, haluaisin kiittää vielä kaikkia, jotka katselevat tätä kokousta internetissä. Yksi kehitysaskelista viimeisten vuosien aikana on se, että, me, että kaikki kokoukset menevät suoraan internettiin ja aivan lopuksi haluaisin vielä kaikissa, kaikkia internetissä muistuttaa, että voitte saada ihanan uutiskirjeemme lähettämällä meille sähköpostia. En tiedä, montako ö, uutiskirjan tilaajaa meillä tällä hetkellä on? Ai, noin 2500. Aluksi, aivan aluksi meillä oli noin 2300, joten edistystä on ollut. Nyt vähän aikaan uutiskirjettä ei tule. Seuraava kokouksemme nimittäin on luultavasti 7. heinäkuuta 2014. Silloin valitaan uusi puheenjohtaja. Jäsenet ovat uusia ja varmasti monet teistäkin ovat jälleen mukana. Yritän myös, myös joka kerta muistaa kiittää tulkkeja, joiden kanssa on mukava tehdä töitä. Heille voi ehkä nyt antaa suosin osoitukset. Uh, Nyt haluaisin pyytää myös tulkkeja tulemaan mukaan cocktailtilaisuuteen salin ulkopuolella vasemmalla puolella. Sinne kaikki ovat tervetulleita. Kiitos paljon. Tähän päätämme kokouksemme. Thank <laughs> you.